Hyvää päivää. Istunto jatkuu jälleen. Ja eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat käytettävissä. Onko niihin huomautettavaa? Havaitsen, että näin ei ole, joten pöytäkirja on näin hyväksytty. SND-ryhmältä olen saanut esityksen erääseen valiokuntaan nimittämisestä. Tämä nimitys julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjan yhteydessä. Jos siihen mennessä kun pöytäkirja hyväksytään, asiaa ei vastusteta, pöytäkirja ja tämä asia katsotaan vahvistetuksi. Ja nyt siirrymme esityslistamme seuraavaan kohtaan. Kyseessä on komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheena Syyrian tilanne. Ja komission varapuheenjohtajaa, korkeaa edustajaa tuuraa täällä tänään herra Haan. Olkaa hyvä, puheenvuoro on teillä. Kiitokset, rouva puhemies. Syyrian sota on jälleen uudessa vaiheessa ennen kaikkea Yhdysvaltojen ilmoitettua joukkojensa vetämisestä. Poliittista ratkaisua kriisiin ei kuitenkaan edelläkään ole näkyvissä. Tulisi olla selvillä siitä, että ainoa kestävä ratkaisu on neuvotteluratkaisu YK suojissa. erilaisten vaikutuspiirien rajaaminen Syyriasta ei tuo maahan eikä alueelle rauhaa eikä vakautta. Koillisosa Syyriasta on tällä hetkellä neuvottelujen alaisena kurdijoukkojen Venäjän, Turkin ja Syyrian hallinnon välillä. Daeshia ei ole vielä voitettu ja nyt on oleellista estää terroristien paluu tulevaisuudessa. Ymmärrämme täysin, mitkä ovat Turkin turvallisuushuolet, mutta uskomme myös, että niihin voidaan todella puuttua, jos Syyrian valtion suvereniteetti ja integriteetti säilyy. Me toivomme, että pohjoisen turvallisuusjärjestelyissä taataan suoja kaikkia etnisiä ryhmiä ja uskontoja edustaville ihmisille ja estetään uudet yhteenotot. Tällä välin Syyrian al-Qaida, siipi, ennemmin, aiemmin tunnettu al-Nusana, on äh, vahvistanut omaa otettaan Syyrian osasta. Ja tämä on aiheuttanut sen, että Idlibin alueella on ryhdytty varotoimiin. Sama on tapahtunut Syyrian eteläosassa. Siellä me emme ole voineet jatkaa työtämme. Valitettavasti tarvetta siihen olisi todella paljon. Ainoa myönteinen ilmiö on Jordanian radalla, rajalla tapahtuneessa pakolaisleirissä nähty kehitys. Siellä on 60 000 pakolaista, naisia ja lapsia. Ihmisoikeus, äh, humanitaarisen avun järjestöjen on päästävä auttamaan koko maahan, ennen kaikkea maan koillis- ja itäosaan. Tämä on ennen kaikkea tärkeää talven tullessa ja kun ajattelemme monia siirtymään joutuneita ihmisiä eri leireissä, monet heistä naisia ja lapsia ja kun he pyrkivät selviämään. Me pyrimme suojaamaan siviilejä kaikilta hyökkäyksiltä ja jatkamme humanitaarisen työntekijöiden suojelua hallinnon hallitsemilla alueilla ollaan kuultu loikkauksista. Meillä ei ole ollut vapautettuja poliittisia vankeja. Meillä on edelleenkin huomattavan paljon ihmisiä, jotka saavat toimeentulonsa korruptiosta. Syyriä ei voida jälleen rakentaa niin kauan kuin ei saada aikaiseksi vakaata poliittista siirtymää. Syyrian äh, hallinto ei ole mukana YK-johtoisessa äh, prosessissa ja niin kauan kuin näin on, tämä tilanne ei tule muuttumaan. Syyrian pakolaisten palaamisesta maahan äh, UNHCR kertoo meille jatkuvasti, että että olosuhteita vapaaehtoiselle arvokkaalle palulle ei vielä ole olemassa. Me tarvitsemme myös apua sen seuraamiseksi, miten voidaan varmistaa suojelu ja luoda olosuhteet palaamiselle. Me haluamme, että syyrialaiset voivat palata turvallisesti niin, että mielivaltaiset pidätykset ja kidutukset eivät ole vaarana. Kaikista näistä syistä me tuemme Geneven poliittista prosessia. Se on ainoa oikea keino lopettaa sota. Me emme voi jäädyttää konfliktia. Se olisi täydellinen resepti luoda lisää kärsimystä, radikalisoitumista, alueellista epävakautta ja väkivaltaa korkea edustaja Federica Moderini on tiiviissä yhteydessä YK Syyria-lähettilään Pedersenin kanssa siitä, miten näitä ponnisteluja voidaan parhaiten tehostaa. Tämä liittyy myös Geneven prosessin tehostamiseen ja juuri maaliskuun puolivälissä järjestetään yhdessä YK kanssa Syyriä koskeva konferenssi, joka keskittyy kolmeen pilariin, poliittisen prosessin tukemiseen, humanitaariseen apuun ja alueelliseen eh, kehityksen. Tarkoituksenamme on varmistaa lahjoitukset, jotta voidaan vastata syyrialaisten tarpeisiin ja heidän eh, näiden maiden tarpeisiin, jotka ovat ottaneet vastaan paljon pakolaisia. Tänä vuonna järjestämme myös Brysselissä Euroopan parlamentissa vuoropuhelin kansalaisjärjestöjen kanssa ja Syyrian, Libanonin, eh, Turkin, Jordanian edustajien kanssa. Mm, siltä puolelta on pyydetty vakaata ratkaisua asiaan. Halutaan sellainen maa, johon kaikki syyrialaiset voivat palata riippumatta etnisestä, uskonnollisesta, sosiaalisesta taustasta. Syyrian ihmiset tarvitsevat poliittisen ratkaisun, jolla voidaan päästä jälleenrakentamiseen inklusiiviseen demokraattiseen Syyrian. Tämä on edelleenkin meidän tavoitteenamme eurooppalaisina ja kiitän Euroopan parlamenttia sen tuesta valmisteltaessa tätä tulossa olevaa Syyriakonferenssia. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen ja nyt siirrymme puhujiin eri ryhmien nimissä. Ensinnäkin herra Salafranca, minuutti 30 sekuntia. Kiitoksia puhemies, arvoisat komission jäsen. Syyria on käsitelty parlamentissa ja nyt on jo yhdeksäs vuosi kriisissä ja luvut ovat uskomattomia tuhat, tuhansia pakolaisia, 12 miljoonaa, jotka tarvitsevat kipeästi humanitaista apua, lapsia myös, järkyttäviä ihmisoikeusrikkomuksia, niin kuin juuri komissaari meitä muistutti, ja tuhottu maa. Todella huolestuttava tilanne. Nyt USA on vetämässä joukkonsa pois ja Bashar al-Assad presidentti on siellä iranilaisten äh, tukiansa kanssa ja todella epävarma tilanne siellä. Kaikki toimivat liikkuvat uudessa skenaariossa oikeastaan kylmän sodan aikaa USA on lähettänyt Israelin turvallisuusneuvostoon Venäjän presidentti, Iranin, Turkin presidentit tapaavat ensi torstaina. Syyria pyrkii rakentamaan liittolaisuuksiaan Jordanian kanssa muun muassa ja EU, niin on hyvin vaikea mennä pidemmälle kuin yhteinen strategiamme ja toi, lähteä liikkeelle, saada aikaan resursseja, joita tarvittaisiin. Meidän pitäisi tukea YK erityislähettilästä ja sen suunnitelmaa, mutta riittääkö tämä, jotta voidaan lieventää syyrialaistaan kärsimystä maassa, joka on kärsinyt niin paljon. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia ja seuraavana SND-ryhmän herra Bostinaaru puolitoista minuuttia. President. Kiitoksia kovasti puhemies. Jotkut sanovat, että Syyrian sota on päättynyt. Tällainen väite on äm, täysin virheelleni. Edistystä ei todellakaan ole saatu aikaan, kun puhutaan vaikkapa konfliktin taustalla olevista syistä. Rauha on vielä kaukana. Syyrialaiset, venäläiset, iranialaiset ovat ottaneet maata oppositiovoimilta mukaan luettuna terroristiryhmät. Mutta sen jälkeen on myös käytetty kiellettyjä aseita ja tehty aseiskuja. Sota loppuu vasta siinä vaiheessa, kun päästään poliittiseen keskusteluun, poliittiseen siirtymävaiheeseen niin, että kaikki vastaavat teoistaan ja voidaan varmistaa se, että 6 miljoonaa pakolaista ja 4 miljoonaa sisäisesti siirtymään joutuneista syyrialaisista pääsevät koteihinsa ja heidän oma valtionsa voi puolustaa, suojella heitä. Vasta silloin voi jälleen rakentaminenkin alkaa. Oikeus on avainsana. Syyrian konfliktiin liittyy sotarikoksia, systemaattista kiduttamista, ja pidätyksiä. Hallitus on evännyt humanitaarisen avun pääsyn maahan ja Syyrian, syyrialaiset, syyrialaiset ja venäläiset liittolaiset ovat käyttäneet kiellettyjä aseita. Jos oikeusjärjestelmä ei pysty siihen, että syylliset asetetaan syytteeseen, niin silloin kansainvälisen oikeuden täytyy puuttaa peliin. Ja komissari, te ette voi hyväksyä sitä, että nyt ajatellaan, että Al-Assadin ja hänen suojelijat saavat olla niin kuin eivät mitään. Kiitoksia ja seuraavana ECR-ryhmän herra Tanak puolitoista minuuttia. Puhemies, ikävä kyllä. Assadin järjestelmä on jäljellä ja n joukot ilmeisesti pian jättävät syyren. Tämä voi johtaa turvallisuustyhjiön. Tuhannet entiset isistaistelijat löytyvät ympäri Irakia, Syyriä ja Al-Nusra järjestö on vahvistanut omaa valtaansa Idlibin provinssissa. Islamistin uhka ei todellakaan ole väistynyt. Turkki, turkkilaiset ja Venäjät keskusteltiin tilanteesta eilen. Molemmat osapuolet sopivat siitä, että tarvitaan ratkaisevia toimia, jotta voidaan parantaa tilanteen ja varmistaa, että miltä saatu alue toimii Irlannissa asuu vielä siviiliväestöä ja meidän pitää ottaa huomioon kurjat olosuhteet, joissa he elävät. Tämä, tämä pahentaa vielä jatkuva uhka verenvuodatuksesta, koska Assadin hallinto on heiltymätön ja haluaa alueen itselleen hintaamiin hyvänsä. Tästä on tullut enemmän kansainvälinen kysymys, on erilaisia äh, sijaissotia, joita käydään, ja EU tarkastelee tätä tragediaa lähinnä vain tarkkailijana. EUn pitkän aikaväliset diplomaattiset suhteet Damaskuksen kanssa Assadin kaudella ovat hyvin ongelmalliset. Kiitos. Kiitokset. Seuraavana ALDE-ryhmän Schaake. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitos puhemies. Lupaus siitä, ettei koskaan enää kuolee Syyrian vankiloissa. Näin Washington Post-lehden äh, reporteri totesi viime viikolla. Hän on todistanut tätä kuolemaa. Urhea kansalainen nimeltään Caesar, syyrialainen, salakuljetti tätä koskevan todistusaineiston riskeeraten oman ja perheensä turvallisuuden. Eurooppa on aivan liikaa maksaja eikä pelaaja Syyrian sodassa. Tämän on muututtava, koska meillä ei edelleenkään ole yhteistä EU-strategiaa. Äkillinen Yhdysvaltain suunnanmuutos Syyriassa aiheuttaa melkoiset seuraamukset, koska isistä ei ole edelleenkään lyöty. Ja täällä sanotaan, että Syyrian sotaan ei ole sotilaallista ratkaisua, mutta sehän ei sinällään vielä muuta sitä, että sotilaallisen liikehdinnän seurauksena syntyy maan tasalla muutoksia, joista täytyy olla tietoinen. Pitää painostaa sodan osapuolia on suojeltava siviilejä Idlibin alueella. Ihmiset, jotka ovat joutuneet pakenemaan Aleposta, Homsista ja jotka ovat niissä, niiden suojissa, ovat jälleen tavallaan ansassa. Meidän on mietittävä, miten toimimme sanktioissa Syyriaa kohtaan. Ne on pantava myös täytäntöön. Meillä on kohdennettuja sanktioita esimerkiksi niin, että niitä kohdennetaan yksilöihin eikä rankaista koko väestöä. Meidän on huolehdittava huolehdittava siitä, että nämä ratkaisut ovat fiksuja. Me olemme kuulleet, miten belgialaiset yritykset laivaavat tonneittain kemikaaleja Syyriaan, niin siellä niitä saatetaan käyttää aseissa. Italia on toivottanut tervetulleeksi Aliman Mukin turvallisuustyöntekijän, joka ei pääse EUn alueelle. Me emme ole uskottavia, jos emme noudata omia sitoumuksiamme. Ja lopuksi vielä lyhyesti paikalliseen yhteisöön kohdistuu yhä suurempi paine ja nuoret haavoittuvaiset maksavat hinnan. On hyvin äkkiä puututtava sukupuoliseen hyväksikäyttöön, lapsityöhön ja estettävä sitä, että nuoret ja lapset joutuvat näiden sissiryhmien käsiin. Kiitoksia. Nyt puheenvuoro olisi Viegasilla GUE-ryhmästä, mutta hän ei tunnu olevan paikalla joten pyydän herra Raimonia vihreiden nimissä puhumaan puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Anteeksi, kaksi minuuttia. Kiitokset puhemies, komission jäsen Haan. Tervetuloa täysistuntoon. Hyvä, että olette täällä. Haluaisin puhua erityisesti teille. Sillä aikaa, kun me puhumme tässä Syyriassa, käydään ehkä viimeisiä taisteluja ISISiä vastaan. Viimeisiä taisteluita, joissa kurdijoukot ja niiden liittoutuneet voivat voivat ehkä vallata vielä viimeiset alueet. Tämä on huomattava suoritus ja Euroopan tulisi olla siitä kiitollinen. Sen sijaan me olemme jälleen jättämässä kurdit ja heidän liittolaisensa pulaan. Itä-Syyrian autonominen alue on demokraattinen, monimuotoinen, ei suinkaan pelkästään kurdilainen, vaan siellä on kristittyjä, jesidejä, monia arabeja, maallisia arabeja joukoissa on tällä hetkellä jo enemmän arabisotilaita kuin kurdeja. Nämä ihmiset pyrkivät yhdessä luomaan demokraattista autonomista aluetta ja ovat siinä jo pitkällä. Siellä on kouluja, siellä on sairaaloita, sinne on investoitu ja tukea Euroopasta on tullut vain vähän. Nyt uhkana on se, että Turkki Erdogan marssii paikan päälle. Hän uhkaa ylittää rajan ja puuttua asiaan. Eurooppa ei tee mitään siviilien suojaamiseksi. Minä haluaisinkin vaatia teitä asiassa asiasta vastaavana komission jäsenenä painostamaan mahdollisimman paljon. Jos näin käy, jos tämä Kurdistan projekti Koillis äh, Syyriassa epäonnistuu, meillä on ongelma. Siellä on 900 Euroopan unionin kansalaista vankiloissa kurdien valvomana näitä vierastaistelijoita. Ja kurdit sanovat, että jos Erdogan pääsee marssimaan maahan, heidät vapautetaan ja silloin he pääsevät Eurooppaan. Meillä on mitä suurin intressi estää tämä marssimaahan rauha on saatava aikaan ja Euroopan unionina meidän tulisi olla kiitollisia kurdiliittolaisillemme ja heidän liittolaisille. Kiitoksia. Seuraavaksi EFDD-ryhmän nimissä Carver, puolitoista minuuttia. Komissaari, selkein viesti, jonka tuon Irakista julkulta, on se, että islamilainen valtio on saatava romuttumaan. Sille täytyy, tälle alueelle täytyy saada uusi identiteetti. Irakin tavoin Syyria on hyvin monimutkainen ongelma ja minä kyllä epäilen Trumpin aikeita vetää pois USAn joukot Syyriasta. Kun ajattelen viimeaikaisia interventioita, niin niissä on paljon paljon virheitä, mutta me emme saa sallia sitäkään, että maahan kehittyy tyhjiö, jota voitaisiin käyttää hyväksi. Kurdit täytyy pitää mielessä, alueen tasapaino täytyy ottaa huomioon ja eri etnisten ryhmien kohtalo. Meidän täytyy ymmärtää se, että väkivallan käyttöön liittyy selkeitä riskejä, mutta toisaalta e, meidän täytyy ymmärtää se, että jos me emme puutu asiaan tai vaikuta asioihin, niin muut tekevät niin. Puhemies, meidän täytyy lähestyä Syyrian tulevaisuutta toisaalta syyrialaisten ihmisten varoiden valossa ja oman turvallisuutemme valossa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 Kiitokset. Ja seuraavaksi ENF-ryhmän Arno Tyy, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Atlanttiset vallat ja öljy, ovat aseistaneet islamista, eivät enää hallitse Syyriassa. Olen tästä iloinen. Nyt on aika jälleenrakentamiselle ja sille, että pakolaiset palaavat kotiinsa, mutta Damokleen miekka on kansalaistemme pään päällä johtuen hallitustemme laiminlyönneistä, löystä laista ja ideologisista tuomarista johtuneista viisikymmentä radikalisoitua vankia, josta 50 jihadistia pääsevät vankilasta vuoden loppuun mennessä Rova Beluben mukaista, joka on oikeusministeri Ranskasta. Sisäministeri Christophe Castanier on juuri ilmoittanut, että Ranskaan saapuusta 30 muuta terroristitaistelijaa. Belgiassa 182 islamistia on vapautettu naisotustien luontoon sen jälkeen, kun tämä konflikti alkoi. Nyt on kiireistä muuttaa lainsäädäntömme ja olla tiukkana. Meidän pitää ottaa pois kansalaisuus islamisteilta, joilla on kaksoiskansallisuus ja heidät pitää karkoittaa. Mitä tulee omiin käännynnäisiimme, joilla on vain yksi kansalaisuus, meidän pitää ottaa käyttöön heidän kohdallaan kuolemanrangaistus tai vankila. Ne ovat, he ovat pettureita, heidät pitää tuomita sellaisina. Ja seuraavaksi sitoutumattomista Zariano Pullos minuutti. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αποχωρούν ουσιαστικά. USA ei oikeasti vetäydy Syyriasta, se vain ryhmittää uudestaan ryhmiään. Iran on todellinen tähtäin ja siihen liittyy erilaisia intressejä. To, sotilasintervention kautta ää, Venäjä ja myös Egypti ja Turkki esittävät korostettua roolia voivat puuttua asioihin syrjässä ongelmitta. He väittävät, että Lähi-idässä valitsee sodan jälkeinen, jälkeinen tila ja EU noudattaa samaa prosessia. Nyt edistetään sellaisia kolmikantalinjoja, kuten vaikka Israelin, Palestinin ja Kreikan suhteen, ja toisaalta Israelin hallitus pyrkii olemaan jonkinlainen Kreikan hallitus pyrkii olemaan jonkinlainen kommunikaatiokanava Turkin kanssa. NATO ja EU eivät todellakaan edistä rauhaa, edistävät vain kurjutta sotaa ja kilpailua. Kiitoksia. Tässä olivat puhujat eri puolueiden ryhmien nimissä. Siirrymme muihin puhujiin. Aluksi Tökes, yksi minuutti 30 sekuntia. Elnökasszony, a hosszantartó gyilkos háború. Kiitoksia, rouva puhemies. Syyriassa on riehunut jo pitkään murhaava sota. Haluan ennen kaikkea korostaa vainottujen kristittyjen kohtaloa. Open Doors-järjestön Tutkimuksen mukaan kristittyjä vainotaan yli 70 maassa. Kristinusko on yksi maailman vainotuimmista uskonnoista. Syyria on sijalla 11 tässä surullisessa luettelossa ja sodan aikana se on menettänyt puolet kristitystä väestöstä. Sodan alusta alkaen Euroopan unioni on antanut yli 10 miljoonan euron arvosta humanitaarista apua Syyrialle, mikä on positiivista, mutta se ei riitä tässä jatkuvassa kriisitilanteessa. Ensisijaisesti tulisi poistaa sodan alkusyyt. Syyrian sota on vihdoinkin saatava päättymään. Pakolaispolitiikassa voitaisiin noudattaa Unkarin mallia parasta humanitaarista apua ei siis ole pelkästään ottaa satoja tuhansia pakolaisia vastaan, vaan varmistaa heidän paluunsa heidän kotimaahansa. Viktor Orban on sitä mieltä, että meidän ei tule tuoda ongelmia Eurooppaan, vaan meidän tulee ennemminkin antaa apua paikan päällä. Unkarissa on siksi perustettu ministeriön osasto, joka käsittelee vainottuja kristittyjä ja auttaa kristittyjä paluussa omaan maahan ja jälleenrakennuksessa. Eli jälleenrakennuksessa annetaan tukea. Seuraava puhuja, Valenciano, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Eh, Kiitoksia puhemies. Todellakin voimme puhua Syyrian sodasta. Voidaanko sitä puhua niin kuin se olisi tapahtunut? me olemme nähteet valtavasti ihmisiä, jotka pakenivat tätä kauhua, konflikteja, joka edelleenkin on vallalla. Tämä on ollut todella haasteellinen sota. Eri vallat ovat toimineet Syyriassa, USA, Venäjä, Kiina. Ja on estetty, he ovat jatkuvasti estäneet ratkaisun turvallisuusneuvostosta Eurooppa, kuten aina, on ollut vastuullinen ja tuntenut syyllisyyttä ja pyrkinyt lieventämään kärsimystä syyrialaisten parissa. Kymmenen vuoden jälkeen tätä kauhua, tuhansia vuosia vanhat ka- kaupungit ja tuhannet tuhannet ihmiset ovat kadonneet maan perältä Sadat tuhannet lapset ovat menettäneet henkensä venäläisten pommituksissa tai kansainvälisten joukkojen toimista. Ja mitä nyt sitten tapahtuu? Ei tämä voi päättyä ilman, että vastuut joutuvat tilille Assadin tyrannia on kärsinyt, mutta oppositio Syyriassa, joka pyrkii toimimaan demokratian puolesta, siitä ei ole muistakaan jäljellä ja mukaan lukien kurdit ovat nyt uhanalaisia ja vaarassa. Uskon, että kolmas Syyrian konferenssi tulee hetkellä, jolloin pitää puhua vastuukysymyksistä. Me emme voi puhua tulevaisuudesta niin kuin tuhoa ei olisi tapahtunutkaan. Euroopan parlamentin pitää pyytää tätä vastuullisuutta. Me emme voi ohittaa tällaista julmuutta ilman, että vaaditaan ihmisiä tilille ja vastuuseen. Seuraavana puhujana Belder Minut. Kiitoksia rouva puhemies. Tämä nimetty ehdokas Turkki ei jätä meitä rauhan. Ankara on puuttumassa myös Syyrian taisteluihin. Kaksi turkkilaista eh, sotilaskampanjaa 2016 ja 2018 ovat tehneet Pohjois-Syyriasta oikeastaan turkilaisen mm, sotilasprotektoraatin monella tapaa. Kyseessä on Pohjois-Syyrian turkkilainen tasavalta, jota lähestulkoon lähdetään tekemään Pohjois-Kyproksen tapaan. Nyt Syyrian äh, alueellisen koskemattomuuden edestä annetut vakuutukset tuntuvatkin pelkältä sanahelinältä. Tällä välin eh, rouva puhemies eh, on esitetty Pohjois-Syyriaa koskevia avunhuutoja kristittyjen puolelta. Täällä pyritään puhdistamaan kristittyjen alueet. Hyvä komission jäsen, mitkä ovat EUn aikeet Syyriassa, kannattavatko ne vain turkilaisten Turkin etuja? Haluan tähän hyvin ytimekkään vastauksen. Seuraavana Valtmans kaksi minuuttia. Kiitokset, rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Hyvin monet kollegat ovat tämän jo todenneet. Kahdeksan vuotta Kahdeksan vuotta on Syyrian konfliktia jo kestänyt. Se alkoi rauhanomaisina demokratiaprotesteina ja siitä on tullut yksi maailman verisimmistä sodista. Me kaikki tunnemme nämä kuvat tappavista kaasuiskuista, joita on tehty yli 465 tuhatta on kuollut ja jopa 12 miljoonaa on pakotettu pakosalle, hyvät kollegat. Ja kaos vallitsee Syyriassa. Syyrian hallinto taistelee edelleenkin kapinallisten kanssa. Israel käyttää aseita Iranin lähettämiä joukkoja vastaan ja Yhdysvallat yrittää lyödä ISISin. Lisäksi pohjoisessa ovat kurdit, joihin puolestaan osuvat Turkin pommitukset. Ja näin Trump-presidentti vielä ilmoittaa vetävänsä joukkonsa pois, koska IS on lyöty, vaikka hänen omat asiantuntijansa kannustivat aivan toisenlaisen. Komission jäsen joskus minusta tuntuu vähän siltä, anteeksi vain, että Euroopan unioni on, kuten täällä tänään tässä salissa, me puhumme yhdestä maailman verisimmistä konflikteista. Ihmisiä tapetaan, lapset elävät leireissä kahdeksan vuotta ilman minkäänlaista toivoa ja mitään ei tapahdu. Täällä ei ole paikalla edes juuri ketään, kun me puhumme tällaisesta konfliktista. Voin ainoastaan toivoa, että Eurooppa, jossa te olette komission jäsen, toimii toisella tavalla, että saadaan sanktioita, että puututaan todellisiin ongelman juuriin. Hyvä komission jäsen, te ja minä olemme syntyneet maassa, jossa on rauha. Syyrian lapsilla ei ole tätä onnea. Lyökäämme nyrkillä pöytää, yrittäkäämme lopettaa tämä konflikti. Ei minulla ole siihen ratkaisua, jos olisi, antaisin sen teille. Te olette viisaampia, toimikaa, antakaa lapsille tulevaisuus. Kiitos. Dankeschön. Kiitokset ja Urban Crespo, puolitoista minuuttia. Gracias. Kiitoksia puhemies. Syyria on esimerkki siitä, kuinka kansainvälinen yhteisö on epäonnistunut, mutta se on myös e, uusi esimerkki tekopyhyydestä jotka ovat lopettaneet ISISin, ovat olleet kurdeja ja kuitenkin nyt heidät on hylätty oman onensa nojaan, kun Erdoganin ja Turkin, äh, Turkin hyökkä heitä vastaan. Ja sitten siviiliväestö kärsi ja kurdiväestö kokonaisuudessaan e, e, e, Euroopan unionin täytyisi johtaa poliittisessa vuoropuhelussa monen, monenvälisissä neuvotteluissa ja edistää kansainvälistä oikeutta, jotta voidaan lopettaa Syyrian konflikti. On ratkaisevan tärkeää, että kurdiväestö voi varmistaa sosiaaliset poliittiset oikeutensa sukupuolten sukupolven tasa-arvo esimerkiksi ja varmistaa, että ei heitä poisteta tällä hetkellä, kun Turkin armeija marssii kurdien alueella. Ja tällä välin EU pitäisi lopettaa eh, suosituimmuussopimukset Turkin kanssa, joka tuhoaa kurdiväestöä ja lisäksi myös Turkin ulkopuolella muuten tämä on pelkkää kaunista puhetta, joka palvelee vain taloudellisia geopoliittisia etuja eikä reagoida eh, vä- kurdiväestön tarpeisiin Syyriassa. Kiitoksia. Kiitoksia, Urban Crespo. Ja Zoidrova on täällä sinisellä kortilla pyytänyt kysymystä. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä, Zoidrova. Kiitoksia kovasti, että hyväksyitte tämän sinisen korttini. Olen yhtä mieltä kanssanne siinä, että Turkki, Erdogan käyttää väärin tätä tilannetta ja hyökkää kurdien kimppuun – hän yrittää käyttää hyväkseen tätä tilannetta. Yrittää rajoittaa kurdivähemmistöä. Mutta eri mieltä olen teidän kanssanne siinä, että kansainvälisen, kansainvälisen yhteisön pitäisi olla vastuussa tästä konfliktista. Miten kansainvälinen yhteisö on vastuussa 2013 alkaneesta sisällissodasta? Urban Crespo. Eri eh, kysymyksiä taisi tulla ensinnäkin. Kun minä puhuin suuremmasta vastuusta kansainvälisessä yhteisössä, EUn vastuusta esimerkiksi, niin viittasin eh, suosituimmuussopimuksen, jota meillä on Turkin kanssa. Toiseksi me sallimme sellaisen, että, että kurdilaiset kärsivät eh, myös kauppapolitiikasta sitten kansainvälisen yhteisössä pitäisi puhua myös eri intresseistä, jotka ovat osa, tavallaan mukana tässä sodassa. Ja on täysin sattumanvaraisia etukysymyksiä. Tähän viittasin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset ja Lochbieler minuutti. Kiitos rouva puhemies tilanne Pohjois-Syyriassa on edelleenkin uhkaava. Toisaalta Turkki on useaan kertaan uhannut hyökätä sotilaallisesti kurdejoukkoja vastaan. Samaan aikaan Syyrian hallinto haluaa palauttaa kontrolliin koko alueensa, myös Idlibin alueen, jossa elää noin kolme miljoonaa siviiliä ja jossa toimii lukuisia aseistautuneita ryhmittymiä. Turkin tai Syyrian joukkojen sotilasiskut pohjoisessa tai liittolaisten iskut on ehdottomasti estettävä. Euroopan diplomatian on edelleenkin pyrittävä jatkamaan rauhanneuvotteluja Turkin ja PKK välillä. Brysselin lahjoittajakonferenssissa Syyrian kansalaisyhteiskunnan on oltava sopivasti edustettuna riittävällä tavalla ja Syyriasta paineiden on jatkossakin voitava mittavilla jälleenasutusohjelmilla ja muulla tuella saatava suojaa Euroopasta. Kiitoksia ja Marusik minuutti. E- Kiitoksia kovasti puhemies. Jos Syyria olisi maapallolla eri kohdassa, niin ketään ei kiinnostaisi koko maa. Ehkäpä Maailmassa on vieläkin pahempia maita, mutta ei tämä ole oikeastaan Syyrian ongelma, vaan ylipäänsä idän ongelma, koska itä keskittää agri- aggressiot muutamaan maahan. Irak, Libya, Tunisia, Egypti romuttuivat täysin. Ja siellä on meneillään järkyttäviä inhimillisiä draamoja, mutta me unohdamme kaiken. Me puhumme Syyriasta. Jos me haluamme ymmärtää, mistä oikein on kyse idässä ja mistä konfliktit tulevat, meidän täytyy oppia totuus. Mitkä ovat todelliset syyt siihen, että alueella jatkuvasti soditaan? Kuka sotii? Kuka tuhoaa näitä maita ulkopuolelta käsin? Ja sitten vasta voimme ajatella rationaalisesti ja miettiä, miten ratkaisu löytyy. Herra Epitideios, minuutti, olkaa hyvä. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση από τον... Kiitoksia, puhemies. Sen jälkeen, kun kuulimme Donald Trumpin ilmoituksen siitä, että hän aikoo vetää Amerikan joukot Syyriasta, tilanne Lähi-idässä on muuttunut ja on nyt vielä mutkikkaampi kuin aiemmin. Tämä päätöshän tehtiin ilman mitään aiempaa harkintaa keskustelua muiden osapuolten kanssa. Ja nyt syntyy aukko, kuilu, jonka kaikki haluavat täyttää palvellakseen omia intressejään. Ei minulla tässä ole aikaa tilanteen analysoimiseksi, mutta tähdentäisin, että Syyriassa kaikki voimat saavat etulyöntiasemaa. Ainoa puuttuva pala on EU. EU on valinnut aivan erilaisen ase- asenteen. EU vain noudattelee sitä, mitä USA tekee. Turkki on omaksumassa aktiivisempaa roolia ja se on aikamoinen uhka meille. On myös ISISin uhka. Se ryhmittää joukkojaan ja aikoo jatkaa terroritekojaan. Herra Epitideios. Halo, herra Epitideios. Täällä on sininen kortti. Sopiiko se teille? Etheridge, olkaa hyvä. Thank you, sir, for taking the question. I'm sorry I can't face you. Kiitoksia, että vastaat kysymykseen, että nyt näe minua. Oletko yhtä mieltä siitä, että Syyrian esimerkki on erinomainen esimerkki siitä, että kun ihmiset alkavat ulkopuolelta militaarisiin toimiin, pommituksiin, niin väittävät tukevansa demokratiaa. Sitten venäläiset sanovat, että he hyökkäävät isisiä vastaan ja sitten kaikki hyökkäävät jotakuta vastaan. Mutta tämä avaa Pandoran lippaan oven kaikille ongelmille, joita nytkin meillä on edessämme. Ja Trump lupasi vetää joukot ja ehkäpä muut tekevät niin perässä. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε για την ερώτησή σας. Kiitoksia kovasti tästä kysymyksestä. Olen ihan samaa mieltä. En toivoisi, että nyt mentäisiin pidemmälle. Asia on juuri niin kuin kuvailitte sitä. Näin juuri tapahtuu. Eikä ole mitään apua EUlle tällaisessa toiminnassa mainellemme. Milan. Seuraavana Milan Mon minuutti. Kiitoksia puhemies. Syyrian kysymys on hyvin monimutkainen. Sitä ei voida muutamassa minuutissa käsitellä. Se on todella moninainen ongelma ja vaikutukset ovat suuria ja tämä vaikuttaa myös kolmansiin maihin syvällisesti. Tässä yhteydessä olen huolissaan EUn vähäistä vaikutusvallasta ja myös USAn roolista, joka on ilmoittanut vetävänsä joukkonsa sieltä pois. Viime aikoina on tullut selväksi, että Damaskon hall- Damaskuksen hallituksen lisäksi Turkki ja Venäjä tässä päättävät asioista. Humanitaarisen avun lisäksi pakolaisille EUn täytyy pystyä myös vaikuttamaan asioihin. Syrjässä ei ole kysy vain Daesin kaatamista. Kyse on myös siitä, että saadaan aikaan poliittinen prosessi, jonka kautta on mahdollista äh, demokraattisesti päättää syyrialaisten kohtalosta jatkossa. Tässä on kyse välimerellisestä maasta, joka on varsin lähellä meitä ja se vaikuttaa tähän. Ja tämä liittyy myös 2015 pakolaiskriisiin EU-ssa. Meidän pitää olla vahvemmin mukana tällä hetkellä jatkossa Syyriassa. Ja vielä lopuksi komissaari haluaisi, että kertoisitte meille minkälaisia tuloksia saatiin hiljattaisesta kokouksesta äh, Arabiliikan kanssa, jossa korkea äh, edustajamme oli. Kiitoksia. Seuraavana Guerrero minuutti. Kiitoksia puhemies. Muutama päivä sitten entinen EUn korkea edustaja Javier Solana julkaisi artikkelin otsakkeella Assadista helvettiin. Ja tämä otsake osoittaa, miten täysin on epäonnistuttu tässä sodassa, jossa ei ole mitään merkitystä. Tässä helvetissä on menetetty tuhansi, satojen tuhansien henget ja monet ovat menettäneet tulevaisuutensa. Helvetin tuli ei ole sammunut, mutta on tullut sellainen hetki, että pitää alkaa miettiä jälleenrakentamista, materiaalista jälleenrakentamista tietenkin, mutta ennen kaikkea miten uudelleen rakennetaan kaikkien nuorempien elämä miljoonat nuoret ja lapset ovat menettäneet koulutuksen, koulutuskäyntimahdollisuuden ja tätä kautta tulevaisuutensa EUn pitää sitoutua siihen, että saadaan aikaan monivuotinen suunnitelma, että voidaan kouluttaa nämä lapset ei vain humanitaarisista syistä, vaan myös, jotta voidaan tehdä kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Tämä on perustavoite, joka meidän pitää saavuttaa kolmannessa solidarisuuskonferenssissa, jossa käsitellään Syyrian tilannetta. Kiitos. Herra Vistisen Minuutti. Er Syyrian traaginen tilanne on kauhuesimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun parlamentti äm, ei käytä valtaa, sillä hän ei ole valtaa ulkopoliittisesti tarkasteltuna. Nyt Syyria on kaauksessa. Tässä meidän takapihallamme Venäjä, Turkki ja Iran, kaikki nämä vallat, joilla lievästi sanottuna on myös oma intressinsä joka saattaa olla Euroopan intressin vastainen. Nämä ovat voittaneet, mutta kurdit, joiden liittolaisia me olemme olleet, jotka ovat taistelleet ISISiä ja Assadia vastaan, ovat jääneet tässä heikompaan osaan hyvin loogista on tämä kritiikki, joka kohdistuu Eurooppaan ja joka kohdistuu Yhdysvaltoihin Afganistanin ja Irakin puolelta. Ja siksi onkin itsestään selvää, että amerikkalaiset kieltäytyvät ratkaisemasta eurooppalaisia ongelmia. Transatlanttinen suhde on aina ollut Euroopalle tärkeä turvaverkko, on sitä vastaisuudessakin, ja jos me jatkuvasti toimimme Yhdysvaltoja vastaan, se on kontraproduktiivista. Soidrova minuutti. Kollegove, na první pohled se zdá, že situace v... Kiitoksia kovasti puheenvuorosta. Ensinnäkemältä näyttää siltä, että Syyria on vakautumassa. Tilanne ei ole ollenkaan hyvällä tolalla. Maa on tuhoutunut, hallinto ehkäpä voitti sodan, mutta se ei saa tukea omalta kansaltaan. Jos, ja tällainen hallinto pitää väkisin kiinni vallan kahvasta Venäjän avulla. Monet pakolaiset eivät pääse pakaamaan, palaamaan kotiinsa, koska heidät, heitä vainottaisiin, tuomittaisiin. Ää, tästä saattaa seurata humanitaarinen, vielä yksi uusi humanitaarinen katastrofi. Ja Iranin vaikutusvallan siirtyminen huolet, huolettaa kyllä kovasti. Ähm, ISIS viimeisimpien raporttien mukaan on likvidoitu, mutta kurdit USAn avulla edelleenkin taistelevat sitä vastaan. Ähm, EU ei ole kauhean aktiivinen. Äh, mielestäni tämä ei ole ollenkaan hyvä tapa toimia. EU tulisi ryhtyä dip- diplomaattisiin ponnistuksiin niiden lasten tulevaisuuden näkymät, jotka eivät pääse kouluun, ovat Assadin panttivankeja. Heidän tulevaisuudessaan ei näytä ruusuisilta. Benifei minuutti. Grazie, presidente. La... Kiitoksia kovasti puhemies. Syyrian ratkaisu on vielä kau- äh, ongelma on vielä kaukana ratkaisusta ja kolmas konferenssi on tulossa. Sen isäntänä toimii korkea edustaja. On tärkeää, että että pidetään vuoden 2014 YK päätöslauselmasta ja Geneven sopimuksesta. Mutta samanaikaisesti Euroopan unionin tulisi vahvistaa humanitaarisen avun antajan rooliaan Syyrian kansalaisten hyväksi. Tällä hetkellä ei vielä tehdä riittävästi. On erittäin tärkeää, että myös siviiliväestö otettaisiin, otettaisiin huomioon konferenssin järjestämisessä ja olisi erittäin tärkeää järjestää tällaisia humanitaarisia käytäviä. Haluaisin vielä puhua uskontojen välisestä puheen, vuoropuhelusta – on erittäin tärkeää, että me tätäkin kautta välitämme rauhan viestin. Zdrojevski minuutti. Syyrian tilanne on kaukana siitä, että se olisi jo ratkaistu. Sen voi havaita tästä keskustelusta, sen voi havaita näistä eri äänistä ja arvioista, joita tilanteesta on tehty, mutta haluaisin kiinnittää teidän huomionne erääseen seikkaan. Se on mielestäni tärkeä. Kaikki te, jotka käsittelette Syyriä institutionaalisesti, ette ole johdonmukaisia, koska tässä on erilaisia sopimuksia humanitaarista apua ei ole, johdonmukaista sotilaallista toimintaa ei ole ennen kaikkea viime kuukausina tämä on ollut tilanne, eikä ole toimittu myöskään johdonmukaisesti ajatellen sääntöjä ja ratkaistavia seikkoja. Kiinnitän huomiota tähän, koska juuri tässä me emme ole menestyksekkäitä. Me tiedämme, kuka siellä on tärkein peluri, Venäjä. Turkki tietenkin ja Assad. Nämä ovat ne tahot, jotka tämänhetkisissä olosuhteissa, kun johdonmukaisuutta arvoja puuttuu, ovat saavuttaneet parhaat tulokset. Valitettavasti ne eivät ole itse maan kannalta parhaat. Kiitoksia. Kiitoksia ja Gil minuutti. Uh, Kiitoksia puhemies komissaari eilen usa joukot hyökkäsivät ISISiä vastaan. Olen tyytyväinen, että paikallisviranomaiset ovat sopineet siitä, että saadaan aikaan kauttakulkukautta Soulin kaupungin kautta niin, että humanitaarinen apu, apua voidaan antaa niille, jotka tarvitsevat sitä kipeimmin kuitenkin. Äh, olin äh, mm, vaaditaan lisäresursseja, tarvitaan terveydenhuoltoa ja pitää saada vesihuoltoa kiireellisesti aikaan. Tämän takia on hyvä, että komissaari, niin kuin te ilmoititte, että EU saa isännöi tällaista tärkeää konferenssia, jossa keskustellaan Syyrian tulevaisuudesta maaliskuussa. Mutta meillä on vieläkin kysymyksiä. Miten varmistamme sen, että konferenssi ei keskity pelkästään humanitaariseen apuun, vaan myös saa liikkeelle kansainvälistä ja erityisesti alueellista apua, jotta saadaan aikaan poliittinen ratkaisu. Toiseksi poliittinen siirtymävaihe vaihe konfliktissa. Sen pitää edelleenkin olla ennakkoedellytys ennen kuin ryhdytään mihin suurempiin EU-investointeja tuetaan EUn jälleenrakentamisprosessia. Presidentti Trumpin päätös vetää pois Syyriasta joukkonsa pakottaa tekemään yhteistyötä Syyrian kanssa. Joudummeko silloin hyväksymään sen, että Assad jää valtaan ja miten tämä sitten vaikuttaa, kun määritellään sitä, mitä, miten EU voi tukea tässä siirtymävaiheessa? Eh, Frau Gill. Rouva Gill. Gill. Jaborska pyytää sinistä korttia. Voitteko suostua tähän? Ja, okei. Okay. Kyllä, selvä. Olkaa hyvä, Jaborska. Ah, okei. Okay. Entschuldigung, da... Aha, anteeksi, tässä oli väärinkäsitys. Tämä olikin puheenvuoropyyntö Catch the Eye-menettelyyn, ymmärsin väärin, olen pahoillani. Eh, herra Diaz de Mera, minuutti. Señora, la guerra en... Puhemies, Syyrian sodassa lähes 5000 on menettänyt hengessä ja varmasti pakolaisia ja sisäisiä siirtymisiä myös. Tämä on suurin humanitaarinen katastrofi tässä historiassa. EUn pitää saada aikaan rauhanomainen ratkaisu konfliktille, mutta se ei pysty toimimaan yksin. Tässä mielessä on hyvä uutinen, että maaliskuussa pidetään kolmas EUn ja YK konferenssi, jossa käsitellään Syyrian ja sen alueen tulevaisuutta, on tärkeää antaa humanitaarista apua yli marasrahastosta, mutta tarvitaan myös poliittista tukea, joka tukee neuvotteluissa, jotta saadaan aikaan rauhanomainen neuvoteltu lopputulos. On välttämätöntä tukea, saada tukea YKlta ja saada aikaan hyväksyä sen päätöslauselmat. On puhuttu alueellisesta epäonnistumisesta ja ISISin kaatamisesta, mutta tämä ei ole lopullinen päätös. Syyriä tarvitsee EUta ja kansainvälistä yhteisöä, mutta meidän pitää olla painottisen mukana. Pitää va- varmistaa turvallinen paluu sinne. Sitten Besmakka-taistelijat, he ovat saaneet tukea ja ylistystä yksimielisesti parlamentista. He saavat kyllä meiltä tukemme, meiltä kaikilta. Kiitos. Kiitokset. Jotta asia on selvä, kun pyydätte puheenvuoroa Catch the Eye-menettelyyn, ettehän käytä sen pyytämiseen sinistä korttia, vaan valkoista paperia tai nostakaa vain kättänne. Muutoin luulemme nimittäin, että täällä halutaan käyttää sinistä korttia. Nyt Gomes, minuutti. Kun puhutaan lentokieltoa vyöhykkeistä humanitaarisen avun alueilla, niin mitä tämä, miten tämä auttaa syyrialaisia ihmisiä? Sopimuksia on boikotoitu ja tulokset ovat katastrofaaliset Syyriassa, kun ajatellaan vaikkapa EUn uskottavuutta. Hiljattain tämä on osoitettu myös kyselytutkimuksella. Molemmilla puolilla on konflikteja. Tässä on tulossa uusia sukupolvia, jotka tuntevat olonsa syrjäytyneiksi. Ja tämähän on selvää mm, kasvualustaa terrorismille. Täällä puhutaan ulkomaisista sotilaista. No, eurooppalaisia lähtee tukemaan Daeshia. Ja eurooppalaiset maat pesevät kätensä tästä. Eurooppalaiset ja amerikkalaiset haluavat näyttää olevansa erilaisten operaatioiden pääosan esittäjiin ja iltä auttavat kurdeja, mutta ei Euroopan unioni voi tyytyä vain siihen, että se saa hyvän omatunnon, kun se on yrittänyt antaa humanitaarista apua. Kiitoksia ja Hölveni yksi minuutti. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitoksia, rouva puhemies. Viime aikoina olen käynyt Syyriassa kahteen kertaan. Olen tavannut kristityn vähemmistön edustajia Aleppossa, Homsissa, Damaskoksessa. Minulle oli yksiselitteisen selvää, että Euroopan unionin sanktiot ja kansainväliset sanktiot hallintoa vastaan – koskevat miljoonia syyrialaisia kansalaisia, niitä syyrialaisia, joilla ei ole työtä, joilla ei ole rahaa, jotka joutuvat toimimaan hädässä. Me voisimme tehdä jotakin syyrialaisten hyväksi, jotta he pysyisivät siellä kotonaan. Unkarin hallitus on viime viikkoina tehnyt päätöksen antaa tukea eh, terveyssektorille tällaisella avoimien sairaaloiden hankkeella autamme ihmisiä Homsissa riippumatta heidän uskon suuntauksestaan. 3 miljoonaa 600 000 pakolaista on Turkissa jo lähtemäisillään ja meidän pitää huolehtia siitä, että he eivät tule Eurooppaan, vaan menevät kotimaahansa. Kiitoksia ja Freund minuutti. Kiitos rouva puhemies komission jäsen. Ehkä iso kysymysmerkki. Toivottavasti iso huutomerkki näemme Syyriassa jotakin sellaista kuin viimeiset kamppailut. Sodan vaikutukset ovat vaikuttaneet meihinkin välittömästi. Mikä on meidän niin sanottu pakolaisdraamamme verrattuna siihen, mitä syyrialaiset ovat joutuneet kokemaan? Tämä kurjuus joutua jättämään kaikki kaikki koittaa löytää paikka naapurivaltioista, jos ei ole jo menettänyt henkeään ampumaa välikohtauksissa. Ehkä tässä kohtaa voin vielä kerran vedota. Me emme enää vastaisuudessa saa jäädä katsojiksi, kun konflikti puhkeaa. Meidän mahdollisuutemme, eu mahdollisuus on siinä, että meillä on yhteistä vahvaa ulkopolitiikkaa, joka etenee diplomaattisesti ajoissa, itsetietoisena ja välittää. Tämä voidaan saada tapahtumaan vain, jos luovumme yksimielisyydestä. Syyrian osalta se on jo myöhäistä, mutta pelkäänpä, että Syyria ei jää viimeiseksi maaksi ja siihen meidän tulee olla varautuneita. Kiitoksia. Kiitos herra Freund ja herra Rybich on pyytänyt täällä sinisen kortin kysymystä. Sopiiko se teille? Hyvä. Olkaa hyvä, herra Rybich. Sydämelliset kiitokset. Haluaisin kiittää kollega Freundia siitä, että hän otti esille tämän todella keskeisen kysymyksen, eli Syyrian kansalaisten turvallisuuden. Olen itsekin käynyt siellä pakolaisleirissä. Kävimme katsomassa pakolaisavun toimittamista. Ja useimmat pakolaiset haluavat palata kotimaahansa. He ovat siellä autojensa kanssa ja odottavat lähtölaukausta päästäkseen palaamaan. Uskotteko, että YK on turvaneuvostolla on tässä oikeutettu mahdollisuus luoda vastaisuudessa demilitarisoitu alue, mahdollisesti rauhanturvaajien tukemana? Uskon, että tässä ollaan vähän liian kiireesti liikkeellä. En kuvittele, että kykenisimme tämän jo arvioimaan. Olisi tietysti ilahduttavaa, jos todellakin pääsisimme sellaiseen kuin syyrialaisten turvavyöhykkeeseen, mutta en pysty sitä tämänhetkisestä tilanteesta vielä arvioimaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt meillä on Catch the Eye-menettely. Minulla on se ongelma, että täällä on erittäin paljon puheenvuoropyyntöjä. Emme voi antaa kaikkien puhua. Tämä on yksinkertaisesti mahdotonta ja siksi katsonkin tässä kelloa. Se on nyt viittavaille neljä. Kello neljä loppuu minun vuoroni. Eli jos ette nyt enää saa puheenvuoroa teitä ennen puhuneet ovat vastuussa. Ehkä he ovat ylittäneet puheaikansa. Muistutan, että teillä on vain minuutti ja ensimmäisenä Petia minuutti. Arvoisa komissaari, hyvät kollegat, arvoisa korkea edustaja. Edustamme avoimen ovien järjestöjä. On kymmenen maata, jossa on valtavasti ongelmia kristien kohdalla ja Syyria on niitä maita, joissa kristit ovat, ovat aivan erityisen uhanalaisia. Toivottavasti tilanne voida, paranee ja kristi, kristittyjen vastainen mieliala